Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich Parhaat kollegat, nyt pyytäisin teitä asettautumaan paikoillenne. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Hyvät naiset ja herrat. Schön. So. Parhaat kollegat, olen iloinen voidessani ilmoittaa teille, että puheenjohtajakokous on myöntänyt Saharov-palkinnon Nadia Muradille sekä Nadia Masil Muradille.